huomenta kollegat, hyvää huomenta komission jäsen. Istunto avataan. Minulla on vain yksi ilmoitusasia. Haluaisin kertoa parlamentille, että eilen Etiopian viranomaiset vapauttivat oppositiojohtajamme Mera Gudinan sen jälkeen, kun hän oli ollut pidätettynä yli vuoden. Hänet pidätettiin marraskuussa 2016 Addis Abeban lentokentällä, jonne hän lensi Brysselistä – oltuaan kokouksessa Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentti on aikaisemmissa päätöslauselmissaan pyytänyt tohtori Godinan vapauttamista, siksi pidämme todella hyvänä tätä päätöstä. Parlamentti on aina sitoutunut voimakkaasti puolustamaan ihmisoikeuksia. Nyt kollegat, voimme siirtyä esityslistalle ensimmäiseen kohtaan. Esittelijä Dantin mietintä ammattipätevyysdirektiivin täytäntöönpano ja ammattipalvelujen uudistamistarve annan esittelijä